haluaisin jatkaa äh, täysistuntoa. Eilisen äh, istunnon äh, pöytäkirja on saatavana. Niin, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Minä haluaisin puhua kohdasta 16 tästä pöytäkirjasta. Siinä sanotaan, että tai muistutetaan, että minä pyysin avointa keskustelua parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisesta, niin, ja te eväsitte sen. Tämä ö, on täysin päinvastoista sen suhteen, mitä äsken rouva puhemies äskettäin sanoi, edellisen istunnon puhemies, joka väitti, että minä olisin käyttänyt eilen puheenvuoron, kun puhuttiin minun parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisesta. Se on aivan hölynpölyä me ei, ei voida poistaa koskemattomuutta sen ilman, että jo kyseinen henkilö ei voisi käyttää puheenvuoroa tästä täysistunnossa. Ei asianosainen tai jos joku haluaa puolustaa kyseistä henkilöä, ei keskustelussa, ei keskustelussa, ei äänestyksessä, äänestysselityksessä. Minä halusin vain, että tämä kirjataan ylös ja kiitän teitä tästä nyt. E, dziękuję. Rozumiem, że to jest pańska uwaga do... Niin, kiitos ymmärrän, että nämä kommenttine liittyvät pöytäkirjaan. Kiitos niistä. Ja nyt sitten seuraava esityslistan äh, kohta.